Rozpoczynamy głosowania. Kopier... Aloitetaan äänestykset. Ensimmäinen muodollinen sekä ensin Rova Intveld. Yes, thank you. Kiitos puhemies. Ihan lyhyesti kollegat. Me kuuntelimme juuri Afrikan unionin komission puheenjohtajan puhetta. Tämä oli tärkeä tilaisuus ja tämän johdosta minulla olisi pyyntö tämän parlamentin